Cashmanin mietintö kehitys koski vuosituhattavoitteiden saavuttamista syyskuussa 2010 pidettävä YK korkean tason kokousta varten valmisteilla oleva väliarviointi. Ja puheenvuoron saa esittelijä Cashman, neljä minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, Madam President. Kiitoksia, rouva puhemies. Näin aluksi haluaisin todeta, että meidän ei pitäisi kutsua näitä vuosituhattavoitteiksi, vaan vuosituhannen kehityshaasteiksi. Olemmeko me koskaan todella pohtineet, mitä nämä tavoitteet ovat uudelleen? Vuonna 2000, kun meillä oli taloudellisen kasvun aika, me teimme lupauksia ja annoimme sitoumuksia. Valitettavasti, hyvät kollegat, arvot parlamentin jäsenet, näitä sitoumuksia ei ole vielä täytetty. Meillä on enää viisi vuotta tähän määräaikaan 2015. Millä tavalla me vastaamme näihin suuriin haasteisiin, jotka tuon esille, hyvä puhemies? Valtaisa köyhyys ja nälkä, koulutuksen saanti, tasa-arvo, äitiysterveys, AIDS, tuberkuloosi, globaali kumppanuus kehityksen kannalta. Meillä on kahdeksan valtaisaa vuosituhat kehitystavoitetta, haastetta, jotka yhä ovat haasteita. Tällä viikolla Euroopan unioni tulee toivottavasti muodostamaan yhteisen kantansa ennen YK on syyskuussa pidettävää New Yorkin kokousta, mutta täytyy sanoa, että merkit ovat huolestuttavia. Tähän 0,7 prosentti PKTL-kehitysaputasoon, eh, siihen on vielä matkaa. Me olemme sitoutuneet siihen. Joidenkin vähentin kehittyneiden maiden osalta me olemme hyvin, hyvin kaukana näistä puolivälin tavoitteista. Tiettyä edistystä on saavutettu. Ja kyllä investoinnit, joita on tehty, ne on tehty äh, sillä tavalla, että ne ovat kyllä toteutuneetkin. Lasten kuolleisuustasot ovat hyvin alhaalla, äitiysterveys terveys on parantunut, mutta on aivan totta tässä, että lapsia yhä vähemmän kuolee tauteihin, mutta yhtä totta on, että me tarvitsemme enemmän varoja haasteisiin vastaamiseksi. Ja meidän, me tarvitsemme lisää resursseja nyt, jotta voimme vastata ilmastonmuutosongelmiin. Ne ovat todella vakavia ongelmia niin kehitys, kehittyvissä maissa kuin vähiten kehittyneissä maissakin. Meidän ei pidä pohtia pelkästään sitä, mitä tähän mennessä on tehty, vaan mitä täytyy vielä tehdäkin kun tarkastellaan tätä suurta ongelmaa Euroopan unionin instituutioissa. Yhtäältä meillä on politiikkaa, jolla halutaan saada myönteistä muutosta aikaiseksi ja toiseksi. Toisaalta meillä on politiikkaa, joka heikentää kaikkea. Ajatellaan nyt kauppapolitiikkaa, yhteistä maatalouspolitiikkaa ja kalastuspolitiikkaa. Jos politiikkojen välillä ei ole johdonmukaisuutta, niin investointimme näihin maihin eivät ikinä tuota tulosta. Ja investoinnit ovat talouden, pitkän ajan taloudellisten intressiemme mukaisia. Meidän täytyy auttaa näitä vähiten kehittyneitä maita ja auttaa yksittäisiä henkilöitä kaikkialla maailmassa. Minä haluan nähdä Euroopan unionilta johtajuutta. Ei mitään minimistandardeja, joista päästään yhteisymmärrykseen, vaan todellista sitoumusta 0,7 prosentin BKTL kehitysvaroihin, lisärahoitukseen. Emmekä me halua enää uutta määritelmää ö, kehitysavusta Tämän iltainen keskustelumme tulee olemaan mielenkiintoinen. Haluan kiittää eurooppalaisia kansalaisjärjestöjä siitä, että ne ovat tukeneet mietintöäni. Haluaisin, että huomenna äänestyksessä me jättäisimme sivuun poliittiset erimielisyytemme. Tämä nyt mietintö ei ole mikään täydellinen, mikään tältä parlamentista tuleva ei ole täydellistä. Mutta hyvä puhemies, toteaisin, että nyt ei pitäisi käyttää puoluepoliittisia eroavaisuuksia sen vuoksi, että vietäisi meiltä mahdollisuus saada aikaiseksi yhtenäinen kanta YKssa niin, että voidaan 2015 mennessä saavuttaa nämä vuosituhannen kehitystavoitteet. Kiitoksia sitten komissiosta. Komission jäsen Piibalks, olkaa hyvä. Honorable members of uh, this house. Puhemies, arvoisat parlamentin jäsen asian merkitys liittyy kollektiiviseen sitoumukseen jakaa tuostuhat tavoitteet. Ne ovat yhteiset puitteet, kun koordinoidaan kansainvälistä kehitysaputoimintaa. Se, se on auttanut saamaan aikaan mahdollisuuksia miljoonille ihmisille ympäri maailmaa. Huolimatta huomattavista saavutuksista kuitenkin kaiken kaikkiaan edistys on ollut epätasaista. Ajatellen eri tavoitteita, eri alueita maailmassa ja kehitysmaiden kesken. 2010 todellakin on kulmakivi. On välttämätöntä pohtia, mikä on mennyt oikein ja hyvin, missä olemme tehneet virheitä, missä on onnistuttu, missä epäonnistuttu sen jälkeen, kun allekirjoitettiin vuosituhat julistus, on tärkeää pohtia sitä, kuinka parhaimmalla tavalla seuraavan vaiheeseen tartutaan, miten nopeutetaan edistystä alueilla, jotka ovat jäljessä muista. On myös ratkaisevaa, että edistyksellä pyritään näihin tavoitteisiin on kestävällä pohjalla vahvasti Pitää vahvistaa maiden omia politiikkoja, rakenteita, palvelujärjestelmiä. Tämä on kaikki ratkaisevassa asemassa. Samoin pitää pystyä välttämään välttämään tai lieventämään sellaisia törmäyksiä ja shokkeja ja laajen, edistää laaja pohjasta talousta kasvua. Herra Käsmanin erinomainen mietintö vastaa näihin kysymyksiin, joita esittelin, ja antaa vahvaa ohjausta EUlle, kun se valmistelee YK korkeatasoista kokousta, joka pidetään syyskuussa. Ja varmistaa myös toiminta, toimintaa sen jälkeen. Olen tyytyväinen, että olemme kovasti samoilla linjoilla komissiossa ja tässä mietinnössä komissio antoi tämän tiedonantonsa ja tuki näin näitä vuosituhattavoitteita. Meidän pitää noudattaa omia sitoumuksiamme, joka on 0,7 prosenttia BKT vuoteen 15 mennessä viimeistään. Meidän täytyy saada tästä hyvästä käsitteestä konkreettista toimintaa. Meidän täytyy toimia niin, että poliittinen johdonmukaisuus kehitysyhteistyöpolitiikassa on vahva väline, joka johtaa EUn päätöksentekoa. Meidän pitää kiinnittää erityistä huomiota maihin, jotka ovat erittäin jäljessä muista, jotka kärsivät tällaista konflikteista tai haavoittuvaisuustekijöistä. Aivan erityistä huomiota pitää kiinnittää köyhiin maihin, jotka ovat eriten jäljessä. Samalla pitää säilyttää johdonmukainen lähestymistapa tavoitteissa. Olen todellakin samaa mieltä siitä, että hallinto on avainasemassa, kun ajatellaan kestävyyttä tavoitteiden saavuttamisessa. Kapasiteettisitoumus hallita tehokkaasti on perusehto miss, milloin tahansa kun pyritään erilaisiin strategioihin ja poliittiseen toimintaan, meidän todellakin täytyy tuloksiin pyrkiessämme parantaa tehokkuutta ja ennakoitavuutta ja tukea maatason kehitystä ja edistää taloudellista kasvua ja lisätä julkista investointia asuntopolitiikkaan, koulutuspolitiikkaan, infrastruktuuriin ja tehostaa eh, matalahiilistä taloutta. Meidän apumme pitäisi toimia tavallaan moottorina, joka nopeuttaa kotimaan resursseilla rahoitetaan vuostotavoitteita. Puhemies, haluaisin myös lyhyesti kommentoida keskustelua, jota kävimme tänään ulkoasian neuvostossa. Olen pitkälti tyytyväinen näihin johtopäätöksiin, joihin päädyimme. Olemassa selkeä sitoumus saavuttaa 0,7 prosentin taso vuoteen 15 mennessä. Neuvosto hyväksyi tasa-arvo ja naisten vahvistamisohjelman vuosille 2010-2015. Myös 12 kohdan toimintasuunnitelma, jota komissio on ehdottanut tavoitteesta, se näkyy tässä pitkälti. Neuvosto suostui tekemään to- saamaan aikaan todellista edistystä ja te pyyti, pyysi konkreettisia ajatuksia komissiolta. Minä uskon, että vaikkakaan meidän pitäisi olla itsemme liian tyytyväistä, mä kuitenkin edustan tästä pakettia, joka mahdollistaa sen, että voimme antaa esimerkkiä New Yorkissa se ei tietenkään ole mitenkään täydellinen, mutta on kuitenkin hyvä pohja edistykselle. Jälleen kerran haluan onnitella parlamenttia tästä mietinnöstä. Kiitoksia. Vielen Dank, Herr Kommissar. Kiitoksia komission jäsen. Seuraavaksi puolueryhmän edustajat ja ensimmäiseksi vuoropuheen saa Svensson, kaksi minuuttia. Tack fru talman. Låt mig allra först tacka herr Cashman för Kiitoksia puhemies. Ensinnäkin haluaisin kiittää Cashmania hyvästä yhteistyöstä, jota meillä oli tämän tärkeän asian parissa vanhana ruotsalaisena parlamentilaisena oli hienoa nähdä täällä Euroopan parlamentissa, että yritimme löytää sovun. Ei niin, että kaikki ryhmät aina pääsevät sopuun, mutta Cashmanin kanssa olen kuitenkin samaa mieltä. Kyse on siitä, että haluamme vain lisää veroja, vaan meidän pitää antaa yrityksille mahdollisuus, jotta ne pystyvät luomaan työpaikkoja ja työmahdollisuuksia. Käsmän hän puhui tästä moratoriosta, mutta kuitenkin haluaisin korostaa sitä, mitä sivulla 47 on sanottu. Siellä on puhuttu siitä, että syrjinnästä on päästävä eroon. On monia köyhiä maita, jotka ovat huonossa asemassa. Ja minun ja monien muidenkin mielestä tämä on kysymys, jota meidän tulisi käsitellä hyvin pitkään, kun puhumme näistä vuosituhat tavoitteista No sitten puhuttiin tästä 0,7 prosentista ja puhemies, no mielestäni yksi prosentti olisi paljon parempi. Rikkailla mailla on velvollisuus ja meidän on pidettävä huolta siitä, että tähän voidaan päästä. Ja sitten vielä yksi kysymys, puhemies. Mielestäni ei olisi kovin järkevää nyt tehdä päätöstä siitä, että maiden on päästävä 0,7 prosenttiin, vaikka haluttaisinkin, se olisi nyt turhaa toimintaa, mikäli tämä nyt lyödään lukkoon, mutta nämä kysymykset ovat kuitenkin hyvin tärkeitä ja ne ovat myöskin moraalisesti tärkeitä. Kaikkein tärkeimpiä moraalisia kysymyksiä, joista täällä parlamentissa puhutaan. Ihmiset kuolevat, koska he kuolevat janoon ja nälkään. Ja tämä on täysin sietämätöntä meille kaikille. Seuraavaksi Kretu sosiaalidemokraattisesta ryhmästä. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Niin kuin on sanottu, talous- ja rahoituskriisi, joka nyt on vallalla, vaikuttaa pitkälti jäsenvaltioiden sitoumuksiin koskien tavoitteita. Tämän takia pitää olla realistinen ja arvostaa esittelen realismia. Olemme tyytyväisiä siihen, että kymmenen vuotta sen jälkeen, eh, kun nämä tavoitteet asetettiin, edistystä on saatu aikaan eh, nälän köyhyyden torjumiseksi, mutta tämä ei vielä riitä heikkouksia tähän hankkeeseen liittyy, mutta mietinnössä kuitenkin osoitetaan vaihtoehtoja, jotta ei enää tuhlattaisi voimavaroja. Tämä on siis tasapainoista, varsin monimutkaista toimintaa kuitenkin, jossa osoitetaan myös, minkälaisia markkinamekanismeja tässä on pelissä. Olen tyytyväinen, että näin mietinnössä pyynnön siitä, että ainakin puolet avusta lähetettäisiin kaikki kaikkein vähiten kehittyneisiin maihin otettaisiin huomioon kaikkein vaikeimmat tilanteet näissä maissa, erityisesti mitä tulee naisten asemaan ja nuorten ja vammaisten tilanteeseen. Ja miten voitaisiin paremmin arvioida haavoittuvaiset ryhmät ja auttaa heitä strategisesti monilla alueilla. Näiden väestöryhmien tilanne on todellakin kriittinen, niin kuin todettiin 2010 YK huippukokouksessa. Toivottavasti siellä saamme paremman kuvan tilanteesta ja Cashman mietintö on erittäin hyvin jäsenelty teksti ja siinä korostaa myös kestävää kehitystä. Kiitoksia. Svatat nun, herr Donsk. Kiitoksia seuraavaksi Donskis Aldes-ryhmästä. Kaksi ja puoli minuuttia. Thank you, Madam President. Kiitoksia, puhemies. Hyvä kollega Cashman, hyvät kollegat. Minun huomioni ovat seuraavanlaiset. 2000-luvun alussa näimme, mikä maailman tilanne, ja siksi on tärkeää, että meillä on nyt uusi näkökulma sen sijaan, että mietimme asioita 1900-luvun näkökulmasta. Kehitys ei ole mahdollista ilman turvallisuutta ja toisinpäin, ja siksi haluaisimme enemmän tasapainoa tähän lähestymistapaan, ja meidän täytyy kiinnittää huomioita, kuten keski siellä köyhyys liittyy epäturvattomuuteen, epävakauteen, lapsityövoiman käyttöön ja jopa orjuuteen. Autokraattisten hallinto lisäksi Turkmenistanissa ja Uzbekistanissa etnisiä väkivaltaisuuksia on nyt puhjennut Kirgistanissa. Ja tämä tukala tilanne, johon liittyy väkivaltaa ja epävakautta, saattaa johtaa katastrofiin tällä alueella. Jos tarvitsemme todisteita siihen, että kestävää kehitystä ei ole ilman turvallisuutta, niin ne löytyvät tästä. Tämän lisäksi täytyy muistaa äärimmäinen köyhyys esimerkiksi Moldovassa ja Albaniassa. Ja sitten muutamia ongelmia, jotka liittyvät terveydenhuoltoon Ukrainassa ja Moldovassa. 300 ihmistä 10 000 kärsivät tuberkuloosista. Ja näissä mais, nämä maat eivät kuulu vähiten kehittyneisiin maihin – mutta ne kuuluvat kuitenkin kehittyviin maihin. Jos vuosituhat tavoitteissa ei keskitytä näihin maihin, me emme koskaan saa aikaan moraalista ja sosiaalista järjestystä näissä maissa. Ja siksi nyt on aika laajentaa näkökulmiamme, vaikka Saharan eteläpuolin Afrikka on meille tärkeä. Vuosituhat tavoitteet eivät voi kohdistua vain näihin vanhoihin tuttuihin maihin. Meillä on uusia haasteita ja meidän on reagoitava niihin. Ja vuosituhattavoitteet ovat erottamattomia tarpeesta antaa voimaa, enemmän valtaa vähemmän, vähiten kehittyneille ja vähiten turvallisille maille, jotta ne voivat itse muokata tulevaisuuttaan. Kiitos. Das Wort hat jetzt Frau... Kiitoksia. Sitten Sargentini vihreistä. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. En welkom, meneer Piebalgs. Kiitos, kiitoksia, hyvä puhemies, ja kiitokset teille, herra Piebalgs, kehitysasiasta vastaava komissaari. Olisin toivonut, että kauppa-asiasta vastaava komissio ja sen herra Pecht olisi ollut paikalla myös, koska täällä parlamentissa me yritämme nyt tehdä jotain seuraavan viiden vuoden osalta. Vuosituhat kehitystavoitteet, niiden menestystä ei ole kyseenalaistettu. Me kaikki olemme niihin sitoutuneet. Ja minä aikoinani vuosituhannen alussa työskentelin kansalaisjärjestössä ja me me ajattelimme, että me haluamme siirtää köyhyyden menneisyyteen. Mutta hyvät naiset ja herrat, me emme ole vielä sitä tuominneet historiankirjoihin. Me puhumme 0,7 prosentista PKTLstä kehitysyhteistyöhön. No me voimme puhua tästä, me voimme puhua tämän luvun äh, nostamisesta ja uudenlaisista rahoituskanavista, mutta nykytalouskriisin aikana tämä on aina vain hankalampaa. Meidän pitäisi itse asiassa puhua erilaisesta yhdessä elämisen tavasta, oikeudenmukaisesta kaupankäynnistä. Me kaikki kaikki puhumme, että meidän täytyy olla varovaisia, tarkastella vuosituhannen tavoitteet ja niin edelleen, mutta meidän täytyy myös muistaa se, että me olemme maailman tärkeimpiä kuluttajia, jos me haluamme oikeudenmukaista kauppapolitiikkaa ja jos se toimisi, niin silloin itse asiassa ei tarvittaisi niin paljon kehitysapua. Se on itse asiassa helpompi tapa kuin antaa apua. Meidän pitäisi toimia niin, että emme kilpailisi Afrikan pienviljelijöiden kanssa esimerkiksi. Meidän täytyy myös varmistaa se, että veronkiertoa vähennetään. Jos me pystymme paremmin tähän vastaamaan, niin silloin eri maille jäisi enemmän varoja julkiseen talousarvioon. Olen hyvin kiinnostunut näistä vaihtoehdoista. Te voitte nähdä luet, äänestysluettelosta plussat ja miinukset. Mikä tässä nyt on tärkeä viestintä, jota tässä halutaan annetaan? Me haluamme seuraavan viiden vuoden aikana tavo- saavuttaa suurimman osan näistä vuosituhattavoitteista. Meillä on täällä vieraita ja haluaisin todeta heille, että täällä ei ole tavallista antaa uploadeja. Ne voitte ilmoittaa sitä puhujille myöhemmin, mikäli olette tyytyväisiä hänen puheeseen. Seuraavaksi Deva EKR-ryhmästä. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, <clears throat> Madam Chairman. Kiitoksia puhemies. Esittelemme todella hyvää työtä ja hän on vedonnut parlamenttiimme, jossa se antaisi täyden tukensa mietinnölle ja pyrkimyksillemme YKssa. Mielestäni minun ryhmäni sopii tästä 99,9 prosenttia on ihan muutama pikku asia, vaan on eri mieltä. Me puhumme näistä vuosituhattavoitteista. Mitä ne oikein ovat? Itse asiassa niitä on kahdeksan näitä vuosituhattavoitteita, ja olen sitä mieltä, että niitä olisi pitänyt olla enemmän. Jos niitä olisi ollut enemmän, mielestäni silloin olisimme saavuttaneet joitakin tavoitteita, joihin nyt pyrimme nopeammin. Yksi asioista, joka on äärimmäisen tärkeä puheenjohtajan, kun pyritään pääsemään köyhyydestä eroon, on, että on omistajuutta, jotta voidaan omistaa jotakin, jotta saa omaisuutta tai perustaa pienyrityksen. Te olette matkustan ulkomailla, te olette nähneet miljoonia slummikyliä kehitysmaissa, olette nähneet satoja tuhansia pienyrityksiä, kauppoja, korjaamoja, mitä ihmiset tekevät tien varsilla, kun matkustaa ilmastoidussa autoissa autossamme, mutta ongelmana ei ole se, että mistä, mikä sitä hökkelykylistä tai yrityksestä, niitä ei ole rekisteröity, ei niillä ole pääoma-arvoa. Meidän pitäisi pystyä pääomittamaan näitä yrityksiä. Silloin tätä kautta voisimme panna 9 biljoonaa dollaria, pää, dollaria pääomana kehitysmaiden johtajien käsiin. Kyllä, siis kolme biljoonaa. Se on valtava summa, suurempi kuin koko velkamme, josta nyt olemme niin paljon täällä huolissamme Euroopassa, ja enemmän kuin YK, ö, Lontoon, New Yorkin ja Tokion pörssit, mutta emme löytäneet keinoa, miten voimme pääomittaa nämä yritykset. Ne ovat tavallaan laillisen järjestelmän ulkopuolella. Jos olisimme pystyneet tähän, silloin pystyisimme poistamaan köyhyyttä nopeammin. Näin tapahtuu muualla maailmassa. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi QE-ryhmästä Sima. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Dank, Frau Kiitoksia, puhemies. Haluaisin erityisesti kiittää Cashmania tämän mietinnön laatumisesta. Me tuimme sitä hyvin laajasti kehitysyhteistyövaliokunnassa ja toivomme, että parlamentti ennen neuvoston kokousta voi ilmoittaa, että vuosituottavoitteet ovat parlamentille erityisen tärkeitä. Ja odotamme, että jäsenvaltiot kantavat myöskin omat vastuunsa vuosituhattavoitteiden osalta, erityisesti ne, jotka ne ovat itse itselleen määrinneet, eli osuus tästä kehitysavunannosta. Ja Käsman aivan oikein totesi, että Euroopan unioni on nyt 20 miljardia miinuksella ja meidän täytyy todeta, että me haluamme puolustaa näitä tavoitteita vuoteen 2015 asti, eikä tätä vuosilukua voida aina lykytä vain siksi, että kriisin vaikutukset ovat vaikuttaneet jäsenvaltioihin, emmekä enää pystyisi antamaan tätä apua, eikä meillä ole oikeuttakaan enää lykätä näitä tavoitteita. Mutta yli miljardi ihmistä elää köyhyydessä ja nälässä, Tämä osoittaa, että viime vuosina tietyillä alueilla köyhyys on lisääntynyt. Ja meillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin vaatia se, mitä tässä on todettu. Ja pyytäisin, että kollegani, erityisesti konservatiiviryhmistä, eivät nyt enää vesitä tätä mietintöä enempään. Tämä on tasa-arvoinen mietintö. Siellä on kaikki vaatimukset ja pyynnöt, siellä on painotettu oikeita asioita ja missä tapauksessa sieltä ei pidä ottaa mitään pois. Olisin jossain kohdassa mennyt vielä pidemmälle. Olisin vielä konkreettisemmin vaatinut, että mitään sopimusta ei voida allekirjoittaa, mikäli siinä ei ole puhuttu tavoitteista ja että jos ei se vaikuta niiden saavuttamiseen. Ei ainoastaan kehityspolitiikassa pitää olla johdonmukaisempia, vaan se koskee kaikkea eu politiikkaa, meidän täytyy aina tukea kehitystä ja torjua köyhyyttä ja nälkää. Kiitoksia sitten Batten EFD-ryhmästä puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Kukaan ei varmasti ole eri mieltä vuoden 2000 vuosituhat tavoitteiden asettamisesta – ja kukaan ei varmastikaan ole yhtä mieltä siitä, että realiteetteja nyt on tässä puuttunut niiden savuttamisen osalta. Aikataulut ovat olleet todella epätodennäköisiä, samoin varoja on ollut aivan liian vähän. Mistä nämä varat pitäisi saada? Suurin osa EU maista, mukaan lukien omaani, ovat konkurssin partaalla. Ja vain tiukka budjettikuri tulee muuttamaan tilannetta. Näissä olosuhteissa köyhempien maiden auttaminen niin, että ne vaurastuvat ja niiden sosiaaliset sairaudet saadaan eh, poistettua, niin tämä voidaan tehdä vain taloutta stimuloimalla. Meidän ei pitäisi enää miettiä sitä, että verotetaan lisää yrityksiä. Ne ajetaan vain pois Euroopan unionista. Meidän pitäisi päinvastoin toimia niin, että helpotetaan EU-kauppaesteitä ja poistettaisiin aina vain kasvavaa byrokratiataakkaa yrityksiltä Euroopassa. Meidän pitäisi poistaa myös eurooppalainen yhteisvaluutta ja sallia sellaisten maiden kuin Portugali, Espanja, Italia ja Kreikka palata jälleen talousrealiteettien maailmaan. Ja tietysti Britannian pitäisi mahdollisimman pikaisesti erota Euroopan unionista. Sitten muut puhujat. Ensimmäisenä puheenvuoronsa Fisas kaksi minuuttia señora presidenta. Kiitoksia puhemies, hyvät naiset ja herrat. Köyhyyden poistaminen ja muut vuosituhat tavoitteet, niiden pitäisi meitä, kaik, meitä kaikkia yhdistää, yhdistää että Jotkut poliittiset ryhmät ovat ottaneet esille joitakin aiheita, jotka tekevät vaikeaksi tämän yksimielisyyden moraalisia kysymyksiä, kuten aborttiehdotus, metodina valvoa syntyvyyttä tai tällaiset kysymykset – kuten verot rahoitustoimissa. Mielestäni tämä on erittäin vaikea vero toteuttaa ja miten sitä valvotaan ja varat kerätään ja sitä paitsi jos ei hyväksytä yleisellä tasolla tätä menettelytapaa erityisesti tärkeimpien rahoitusryhmittymien välillä silloin nämä koskevat vain niitä maita, eh, tai silloin jotkut maat kiertävät tämän. Pahoittelen sitä, että mietintö, jossa on kuitenkin paljon myönteistä, niin kuitenkin johtuen näistä konkreettisista kysymyksistä aiheuttaa ehkä sen, että yksimielisyyttä ryhmien välillä ei synny. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Sassoli. Puolitoista minuuttia. Sì, grazie signora Presidente, grazie commissario. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia komission jäseniä, kiitoksia myöskin esittelijälle Cashmanille hänen tekemästään työstä. Ja kiitoksia siitä, että muistutitte meille, kuinka tärkeä tämä New Yorkin huippukokous on. Euroopalla on mahdollisuus, mahdollisuus olla maailmanlaajuinen kumppani kehitysasioissa. Tilanne on huolestuttava. Miljardi ihmistä kärsi kroonisesti nälästä ja talouskriisi on vielä pahentanut tilannetta. Ja myöskin ilmastonmuutos on tätä tilannetta vielä pahentunut. Eli nämä ongelmat vain kärjistyvät, ongelmat, joita yritämme pitää kurissa. Vuoden 2000 tavoitteet olivat kunnianhimoisia. Ja meidän oli varmistettava, että lahjoittajamaat pitivät kiinni sitoumuksistaan. On ikävä, että jotkut Euroopan maat ovat hyvin kaukana näistä tavoitteista ja myöskin oma maani on antanut vain 1,6 prosenttia kehitysapuun. Ja näistä tavoitteista tulisi tehdä sitovat kaikissa jäsenvaltioissa. Meidän pitäisi päästä 0,7 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä. Ja mailla pitäisi olla moraalinen ja poliittinen velvollisuus noudattaa näitä sitoumuksia. Ja esittelijän Cashmanin tekemä työ mahdollistaa sen, että Euroopan parlamentti voi toimia esikuvana näissä asioissa. Sitten Kelle yksi minuutti. The Millennium Development Goals are short... Vuosituhannen kehitystavoitteet eivät varmastikaan ole täydellisiä, mutta ne ovat erityisiä siinä, että ne, niissä vaaditaan mitattavissa olevaa edistystä, ja koska tässä on mitattavuutta, niin voidaan huomata, että ei olla oikealla polulla, ja meidän täytyy vahvistaa ponnisteluja. Me EU-instituutiot, mukaan lukien Euroopan parlamentti, voivat tehdä paljon tavoitteiden saavuttamiseksi. Esimerkiksi me voimme käyttää kalastuspolitiikan uudistusta niin, että voidaan tukea kalastajia kehitysmaissa, sen sijaan, että tuettaisiin teollisuusmaiden yritys, kalastusyrityksiä. Me voimme käyttää myös välineitä niin, että voidaan esimerkiksi tukea maataloutta ja poistaa suorat epäsuorat maataloustuet. Ja meidän täytyy myös toimia niin, että ei estetä teknologian siirtoa ja lääkkeiden saantoa, saantia. Ja meidän täytyy viimeinkin tunnustaa se, että äitiysterveyttä ei saavuta, naist, saavuteta, jos naisten oikeuksia ei vahvisteta. Kaikki nämä esit, merkit osoittavat, että kehityspolitiikka on hyvin laajaa. Joka valiokunnastamme voidaan löytää sen eri tahoja. Meidän täytyy olla tietoisia tässä. Meillä täytyy olla politiikan johdonmukaisuutta, ei mitä tahansa johdonmukaisuutta, vaan johdonmukaisuutta nimityksen kehityksen kannalta. Ilman tätä johdonmukaisuutta emme pääse yhtään minnekään. Meidän täytyy ottaa tämä huomioon myös, kun suunnitellaan ulkoasian Haluaisin komissiolta lopuksi vielä kysyä, mitä suunnitelmaa, suunnitelmia teillä on ähm, sitten näitä myöhäisempiä kehityssitoumuksia silmällä pitäen? Für eine Minute. Kiitoksia. Seuraavaksi Oarun. Yksi minuutti. Euh, merci, madame la présidente. Madame... Kiitoksia, puhemies. Hyvät kollegat. On ikävä huomata, että kaksi, kaksi kolmasosaa tiestä on kuljettu, olemme vielä näin kaukana alkuperäisistä tavoitteista – vaikka olemmekin nyt keskellä kriisiä, vähin, mitä voidaan vaatia, on se, että kehittyneet maat ja EU pitää kiinni sitoumuksistaan, erityisesti köyhien maiden suhteen, ja antaa niille 0,7 prosenttia bruttokansantuotteesta kehitysapuun. Myöskin talouskumppanuussopimuksissa EUn ja AKT-maiden välillä, joita minä seuraan läheltä, liian suuri osa näistä luotoista menee kauppaan ja siitä haittaa ohjelmille, joilla voitaisiin päästä vuosituhattavoitteisiin. Meidän täytyy uudelleen tasapainottaa tavoitteita ja toimia niin, että nämä sopimukset toimivat toivotulla tavalla. Kiitoksia. Seuraavaksi Preda, kaksi minuuttia. Președinte, Puhemies, haluaisin ensin korostaa sitä, että mielestäni on ratkaisevan tärkeää, että että unioni New Yorkin kokouksessa taistelee kunnianhimoisen toimintasuunnitelman puolesta ja hyväksyy konkreettisia toimia, jotta me kaikki pitäisimme kiinni solidarisuuslupauksistamme, ajatellen kaikkein huono-osaisimpia koko planeetalla. Neuvoston päätelmät, jotka tänään juuri hyväksyttiin, tältä kannalta katsottuna ovat hyvä askel oikeaan suuntaan sillä niiden mukaan EU pitää taistella köyhyyttä vastaan ja sen pitää olla uskottava kumppani kehityssopimuksissa, joiden kautta pyritään tavoitta, saavuttamaan vuosituhat tavoitteet. Tämä tarkoittaa sitä, että löydetään vain uusia kehitysyhteistyövoimavaroja, vaan löydetään myös poliittista tahtoa siirtää tavoitteet konkretiaksi. Toisaalta olen sitä mieltä, että nyt on tullut hetki ajatella asiaa systemaattisesti ihmisoikeuksien kannalta kaikissa toimissa, joihin ryhdytään, jotta saavutetaan vuosituhat tavoitteet. Ihmisoikeuksien noudattaminen, se, että edistetään ne ovat erittäin tärkeitä, jotta pyritään, pyritään parantamaan köyhyydessä elävien asemaa ja jotta lopultakin saavutetaan vuosituhat tavoitteet. Haluaisin korostaa joitakin ongelmallisia kohtia Cashman mietinnössä. EPPlle se, että tällainen Tobin vero kaltainen vero, josta puhutaan kohdassa kahdeksan, me emme voi sitä hyväksyä, koska sitä on vaikea hyväksyä tällaista ajatusta meidän ryhmässämme. Se, että pois, annetaan anteeksi velka, tässä puhutaan kohdassa 13, sitäkin on vaikea tukea tämänhetkisessä keskustelussa, koska meidän pitää rohkaista näitä maita tukemaan itse omaa kehitystään. Kohta 42 koskee äh, arvonlisäveroa. Mielestäni ei ole hyvä, että verotetaan jäsenvaltioita ja sitten varoja käytetään vaikka aborttiin. Kiitoksia. Kiitoksia, Noisa. Yksi minuutti. Frau Präsidentin. Puhemies, hyvät kollegat. Vuositavoitteen saavuttaminen 2015 on riippuvaista siitä, kuinka paljon rahoitusta saadaan köyhyyden, nälänhädän, lapsikuolleisuuden ja malarian ja AIDSin torjuntaan. Meidän täytyy nyt huomata, että kaikista lupauksista ei ole pidetty kiinni. Ennen kriisiä vuonna 2010 50 miljardia oli luvattu köyhimmille maille, mutta summa on nyt huomattavasti pienempi noin 36 miljardia. Kun ajatellaan tätä suunnitelmaa, jossa rikkaat maat antaisivat bruttokansantulosta 0,7 prosenttia kehitysapuun, tästä lupauksesta ei pidetä kiinni. Oma maani Saksa ei ole toiminut hyvin. Meidän pitäisi noudattaa esimerkiksi Luxemburgin, Ruotsin, Belgian, Irlannin, iso britannian ja Espanjan esimerkkiä. Kiitos. Kiitoksia ja sitten Guerrero, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen herra Cashman. Vuosi 2000 oli vuosi, jolloin määrittelimme ja tunnistimme ne tavoitteet, joita meidän pitäisi saavuttaa, jotta voitaisiin torjuta köyhyyttä, torjua köyhyyttä ja epätasa-arvoa. Mutta me päätimme vielä jotain vielä tärkeämpää. Me teimme yleisiä sitoumuksia ja me saimme aikaiseksi maailmanlaajuista dynamiikkaa, jota niin hallitukset kuin kansalaisjärjestöt samoin kuin itse kehitysmaat ovat tukeneet. Me olemme edenneet, mutta emme riittävästi. Kriisi on johtanut siihen, että me menemme taaksepäin asioissa. Muutamien hetken aikana me olemme kuulleet hyvin euroskeptisiä näkemyksiä tässä, jotka sanovat, että meidän pitäisi palata taas todellisuuteen. Minun mielestäni todellisuutta tänä päivänä on maailman muuttaminen. Meidän täytyy tukea tätä mietintöä täysistunnossa. Meidän täytyy tukea komissiota ja neuvostoa, jotka ovat todenneet sen, että me voimme 2015 mennessä saavuttaa sen, mitä me asetimme tavoitteeksemme vuonna 2000. Kiitoksia, että menettely ilman puhelista. Täällä on muutamia ilmoittautuneita. Ensimmäisen puheenvuoron saa Nikolesku, yksi minuutti. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să fac referire la articolul numărul 2. Kiitoksia, puhemies haluaisin puhua 22 kohdasta. Siinä kehotetaan EUta poistamaan tuet maataloudelta ja puhutaan myös muista yhteisen maatalouspolitiikan aspekteista. Ja olen sitä mieltä, että tämä on huono ajatus, koska Euroopan maatalous ei pärjää ilman näitä tukia, erityisesti nyt talousen vakavan kriisin kourissa, kun hintojen heilahtut ovat kovia. Viljelijät Euroopassa kärsivät näistä olosuhteista. Tämä heidän pitää noudattaa e- e- eläinsäännöksiä ja hyvinvointisäännöksiä toisin kuin muualla, joten mielestäni tukien poistaminen vaikuttaisi huonolla tavalla ja kehottaisin kollegoja äänestämään tätä vastaan. Minuutin. Kiitoksia seuraavaksi Mäkkinen yksi minuutti. President and I, uh, thank... Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää esittelijä Käsmäniä tästä mietinnöstä ja hänen hyvästä alustuksestaan. Olen erityisen kiitollinen kohdista 48, 49 ja 50 liittyen elintarviketurvallisuuteen. Tämä perustelu on mielestäni paljon vahvempi kuin kohdat mietinnössä, koska meillä on todellinen ongelma EU:ssa. Me käytämme vähemmän kehitysyhteistyöbudjettia siellä, missä sitä eniten tarvitaan, eli maataloudessa ja maanviljelijöiden keskuudessa. Vuoden 2000 9. tammikuun päätösasematta todettiin, että kehitysapua supistuttiin 17 prosentista 3 prosenttiin vuonna 2006. Ja ehkä komissio voi kertoa, mihin toimiin tässä asiassa on ryhdytty. Ja siellä nyt nyökytellään, että olen toiveikas. Ja sitten Afrikan hallitusten pitäisi myöskin todeta, että nälkää on olemassa maaseutualueilla. Siellä voitaisiin viljellä, jos olisi välineitä. Ja olen täysin eri mieltä kohdasta 22. Te tiedätte syyt. Meidän ei pitäisi tässä säädetä yksin ja myöskään viinituet eivät ole tässä ongelma. Kiitoksia. Seuraavaksi Arsenis. Kiitoksia, rouva puhemies. Haluaisin kiittää ja onnitella herra Cashmania aivan loistavasta työstä. Meidän pitäisi lämpimästi nyt tukea tätä mietintöä ja lähettää sen kautta viesti jäsenvaltioille siitä, että niiden täytyy kantaa oma vastuunsa vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamiseksi ja köyhyyden torjumiseksi. Me elämme talouskriisissä, me emme unohda sitä, se ö, saa meidät kärsimään, mutta ennen kaikkea se aiheuttaa kärsimystä kehitysmaissa. Ne ovat maita, joissa köyhyys lisääntyy ja kriisin monet seuraamukset ovat todella vaikuttaneet niihin vahvasti. Ja loppujen lopuksi tämä voi vahvasti vaikuttaa kehitystavoitteiden saavuttamiseen. Ilmastonmuutos ja syyt, jotka aiheuttavat sitä, vaikuttavat myös vahvasti kehitysmaihin. Meidän täytyy tehdä jotain nyt ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja niiden maiden auttamiseksi, jotka kärsivät ilmastonmuutoksen seuraamuksista, samalla kun yritämme myös saavuttaa vuosituhannen kehitystavoitteet. Olen hyvin iloinen siitä, että komissio on todennut tukevansa tätä ajatusta. Kiitoksia sitten Silvestris yksi minuutti. Difficile, difficile accogliere l'appello del relatore Cashman che ha invitato tutti i gruppi a sostenere. Cashman on pyytänyt, että kaikki puolueryhmät antaisivat tukensa tälle mietinnölle. Mutta se on nyt hiukan hankalaa, kun huomasimme ehdotukset kohdassa 42 abortista ja perhesuunnittelusta. Ja sitten ikään kuin takaoven kautta yritetään tukea periaatteita, joita me emme tietenkään voi tukea. Me emme halua, että rahoitettaisiin hankkeita, jotka liittyvät perhesuunnitteluun ja muuhun. Valtioiden pitäisi osallistua abortin rahoitukseen ja muihin, ja tällaisesta emme voi olla samaa mieltä. Valtiot, jotka rahoittavat abortteja, edistävät kuolemaa. Meidän täytyy todeta, että tästä asiasta emme ole samaa mieltä. Nikolau. Seuraavaksi Papa Nikolau, yksi minuutti. Kirja Proedre, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και τον Puhemies, kiitoksia. Kiittäisin esittelijä erittäin hyvästä työstä. Kollegat, se, että on epäonnistuttu näissä tavoitteissa keskivaiheessa. Tätä pitää tarkastella huolella. Tämä johtuu joidenkin jäsenvaltioiden virheistä ja tietenkin johtuu myös ongelmista, joita on syntynyt tästä talouskriisistä. Mutta haluaisin aivan erityisesti käsitellä tätä keskivaiheen apua kehitysmaille. Tässä puhuttiin siitä, että lisättäisiin avustusta kehitysyhteistyölle nostettaisiin sen 0,56, niin nyt olemme vain 0,30 puolessa välissä siis. Ja tämä johtaa ongelmaan, mitä tulee varoihin, joita pitäisi nyt ottaa käyttöön. Ja pitäisikö nyt siirtää varoja muualta talousarviossa sinne, missä näitä tarvitaan. Nyt meidän pitää tarkastella kehittää kehityspolitiikkaa systemaattisesti ja loogisesti, eikä vain tarkastella niitä silloin, kun näin tupsahtavat jotenkin esille. Kiitos. Seuraavaksi Obemaja. Kiitoksia. Vuositavoitteet ovat tärkeitä köyhille maille. Ja ne ovat tärkeitä, jotta ihmiset voivat elää ihmisarvoista elämää, ja niitä ei enää pidä lykätä. Meidän pitää torjua lasten ja äitien vakavia sairauksia ja meidän pitää varmistaa se, että nämä ihmiset saavat käyttäänsä myöskin turvallisia lääkkeitä. Myöskin tämän lisäksi pitäisi olla yhteistyötä liittyen laittomien maahanmuuttajien takaisinottoon kulloisenkin alkuperämaahan. Ja tietysti meidän täytyy miettiä varojen käyttöä ja verovaroja ei saa käyttää hämärin tarkoituksiin. Ja sitten jäsenvaltioiden toimintakyky on äärirajoillaan ja meidän on toimitettava näille maille kestävää kehitysapua. Kiitoksia. Ja sitten lopun viimeisen puheenvuoron saa Kaadenbach, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Erityisesti haluaisin kiittää kollega Cashmania. Kehitysyhteistyö ja köyhyyden torjunta ei saa olla mitään almupolitiikkaa, vaan päinvastoin meillä pitää olla luotettavia ja kestäviä puitteita, jotka avaavat mahdollisuuksia ja jotta ihmiset voivat elää ja tehdä työtä ihmisarvoisissa oloissa. Ja siksi meidän täytyy edistää tätä tilannetta. Me emme saa ainoastaan katsoa näitä lukuja, vaan meidän täytyy myöskin miettiä näitä ihmisiä heidän kohtaloitaan. Me emme voi ainoastaan vain löytää verukkeita ja pyytää anteeksi sitä, miksemme pitäneet kiinni lupauksistamme tai halunneet pitää niistä kiinni, vaan meidän pitäisi nyt keskittyä siihen, että löydetään rahoitusta kehitysapuehdotuksille, mitä tulee esimerkiksi varainsiirtoverolle. Siitä pitäisi keskustella nyt vakavasti. Kiitos. Grazie. Eh, ora la parola. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa komission jäsen Piibalks. It was very fascinating. Kiitoksia. Tämä keskustelu oli erittäin mielenkiintoinen. Toisin esille muutamia seikkoja, jotka kaipaavat mielestäni hieman selvennystä. Vuosituhannen kehitystavoitteet pitäisi ja ne voidaan saavuttaa ja minä sanon tämän täysin vastuullisesti. Tämä ei ole oma näkemykseni pelkästään, vaan tämä on myös YK näkemys. Tämä on ö, kehittyvä maailmankin näkemys. Ja meidän täytyy tulla ponnistella. Tässä vaaditaan vahvasti tätä sitoumusta 0,7 prosentin rahoitukseen. No jokainen jäsenvaltio voi suverenisesti päättää talousarviostaan, mutta jos Euroopan parlamentti ei sitä pyydä ja vaadi, niin kuka muu sen yhtä vahvalla äänellä voi tehdä? Meidän täytyy myös olla tietoisia siitä, että Euroopan parlamentilla on valtaisesti valtaa tässä kysymyksessä, eikä meidän pitäisi aliarvioida teidän valtaanne on erittäin tärkeää, että vaaditte näitä asioita. Mielestäni on myös tähdellistä vahvistaa suhteitamme Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan. Tiedän, että pettymyksiä on nähty matkan varrella paljon, mutta olen uusi nyt tässä omassa tehtävässäni ja kun tarkastelen koko tämän asian monimuotoisuutta, siirtomaa-aikaa ja niin edelleen, niin mielestäni Afrikan etelä, Saaran eteläpuolinen Afrikka ansaitsee erityishuomiota. Kauppakysymykset ovat tärkeitä, ne täytyy korjata, mutta me tiedämme, että tähän mennessä kauppapreferenssijärjestelmät ovat auttaneet monia maita ja ne ovat olleet tärkeitä myös alueellisen kaupankäynnin kannalta. Oikeudenmukainen kauppa kauppa on tärkeää ja investoinnit kauppaan, samoin kuin alueellisen lähestymistavan näkeminen, se on oikea. Ja meidän täytyy vahvistaa tätä. Ja kauppa-asioista vastaavan komission kanssa. Olen keskustellut näistä asioista ja hän oli äskettäin vielä kehitysasioista vastaava komissio ja sen hän ottaa todella vakavasti nämä asiat. Verokierto on tärkeä seikka. Se on tähdellistä, mutta vahvin vastuu tässä on G20 meillä niin, että me voimme globaalisesti toimia veronkierron osalta. Omissa hankkeissamme meidän täytyy myös kiinnittää erityishuomiota omaisuuden rekisteröintiin. Jos meillä ei ole vahvoja oikeudellisia järjestelmiä, jotka tukevat tätä, niin kasvua ei saavuteta. Maaseutu ja elintarviketurvallisuuskysymykset sitten. No, on aivan totta, että tämä on meidän politiikkamme ytimessä, mutta osa näistä varoista elintarviketurvallisuuteen tulee meidän talousarviotuestamme. Meidän täytyy miettiä paremmin, miten me voimme heijastaa niitä asioita, joita me haluamme saavuttaa. Lopuksi vielä toteaisin herra Cashmanin mietinnöstä, että se todella tarvitsee puoluerajat ylittävää tukea. Sen ei pitäisi jakaa parlamenttia. Me tarvitsemme tälle mietinnölle kaiken tuen, koska yhteiskunta tarvitsee tätä. Ja jos Euroopan parlamentti voisi tukea tätä mietintöä, niin kehitysasioista vastaavien yhteisöjen olisi helpompi viedä eteenpäin tätä kehitysagendaa. Ja näin se olisi menestyksekkäämpi. Kiitos. Grazie, komissario. Eh, or... Kiitoksia komission jäsen. Seuraavaksi esittelee saa puheenvuoron. Kiitoksia komission jäsen näistä loppusanoista. Olen täysin samaa mieltä. Keskustelu on mielenkiintoista. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä. Oli ilo tehdä Stemsonin, Domskiskin ja Sargentinin Zimmerin kanssa yhteistyötä ja kaikkien muidenkin kanssa. En nyt ikävä kyllä muista kaikkia, se varmaan liittyy jotenkin ikään. No iästä puheen ollen en nyt halua nähdä lisää köyhyyttä ja nälänhätää ja lisää kuolevuutta synnyttävien naisten osalta ja alle viisivuotiaiden lasten osalta. Haluaisin, että nämä vuosituhat tavoitteet saavutetaan. Ne, jotka puhuivat hiukan varauksellisesti asioista, jotka liittyvät tähän mietintöön, meidän ei pidä kansalaisille todeta, että me emme päässeet sopuun. Me emme äänestäneet tämän mietinnön puolesta, koska siellä oli kohtia, joita en voinut tukea. Millainen merkki tämä on ihmisille, jotka elävät köyhyydessä ja kurjuudessa ilman vettä, ilman terveydenhuoltoa, ilman koulutusta, ilman tasa-arvoista elämää? Ja jotenkin Brysselin keskustelussa mietinnössä oli kohtia, joiden vuoksi emme voineet tehdä se, mikä olisi ollut oikein valtaosalle planeetasta. Kehotan kaikkia kollegoita täällä tänään, että huomenna äänestyksessä äänestäkää tämän mietinnön puolesta, ei minun vuokseni, koska Cashman palaa kotinsa, jossa on juokseva vesi ja terveydenhuoltoa, ja saa rakkautta ja toivottavasti hoitoa, myöskin vanhoina päivinä, niin kuin muistikin on lähtenyt. Mutta ajatelkaa sitä naista tai lasta, joka kuolee synnytykseen. Ajatelkaa, että lapsi kuolee malariaan tai tuberkuloosiin tai AIDSiin. Nuori nainen, joka ei saa koulutusta, jotta hän ei saa valtaa oman elämänsä suhteen. Älkää ajatelko itseämme, vaan niitä, jotka ovat tuolla ulkona. Kiitos. Grazie, la discussione è chiusa. Kiitoksia, keskustelu päättyy ja Äänestys toimitetaan huomenna. Ora l'ordine del giorno reca... Esityslistan mukaisesti suositus toiseen käsittelyyn Marineskun